puhujat äh, tietyissä tapauksissa toivat äh, hyvin vahvoja tunteita selvästi esiin. Me pyrimme selventämään näitä kysymyksiä, kuten esimerkiksi viimeisin puhuja toi esiin Lopisa Aguilar ja edustaja Depre aikaisemmin. Pyrimme puuttumaan tiettyihin näihin, näistä asioista, jotka aiheuttivat äh, huolta tänäkin iltana. Uskoakseni lopputulos, jota Euroopan parlamentin valvonta ja panos ovat vielä parantaneet, on hyvä tulos. Tämä ei ole mitään jäsenmaiden vastaista toimintaa, koska neuvosto tämän hyväksyy, mutta ennen kaikkea tämä hyvin vahvasti tukee niitä, jotka tekevät etulinnassa töitä, poliiseja, rajavartioviranomaisia, viranomaisia niitä, joita meidän täytyy auttaa tekemään oma työnsä, jotta he pystyisivät meidät pitämään turvassa. Paljon kiitoksia. Komissaar King. Kiitokset äh, komission jäsenä äh, King. Ja sitten esittelijät, ensin kollega Lenars. Chairman. Kiitos äh, puhemies. Haluaisin kiittää myös komissiota, koska todellakin tämän prosessin alussa alkaen meillä on ollut tuntikausia keskusteluita parlamentissa komission kanssa siitä, miten tämä toimii, mitä voimme tehdä, miten voimme parantaa tätä. Ja kaikki tämä työ, jota olemme tähän äh, panneet, äh, on tuonut hyvän tuloksen. Haluaisin myös kiittää kaikkia kollegoita täällä, jotka ovat ilmaisseet tukensa tälle. Suurin osa meistä tukee tätä. Suurin osa meistä on myös äh, puhunut tasapainosta turvallisuuden ja perusoikeuksien välillä. Herra Niidemyrille sanoi, että ne eivät kilpaile keskenään, vaan ne ovat täydentäviä keskenänsä. Ja tämä on yksi perusperiaate, jonka me onnistuimme saamaan tähän lainsäädäntöön. Ja mielestäni tämä on hyvä asia. On hyvä asia, jos äh, haluaa taistella äh, henkilöllisyysrikoksia vastaan. On hyvä uutinen, jos haluaa tehdä meidän turvallisuuspolitiikastamme tehokkaampaa. On hyvä uutinen, jos äh, haluaa antaa meidän poliiseillemme, meidän rajavartijoillemme, meidän tullimiehillemme oikeat välineet tehdä heidän työtään. Ja se on myös toki hyväksi nyt ajatellen, että vaalit ovat tulossa, kuten komissio ja sen sanoi. Jos ei välitä näistä, jos ei välitä turvallisuudesta, petoksen vastaisesta taistelusta, niin ainahan sitä voi äänestää vaikka vihreitä tai äärivasemmistoa. Kiitos vain. Kiitos kollega Lenars ja sitten kollega Melo lopuksi. Bon duas notas finais. Uma primeira palavra para... Kaksi huomiota vielä lopuksi Ensinnä vi, viranomaiset, erityisesti poliisiviranomaiset, eh, laittavat henkensä eh, uhan alle joka päivä meidän puolestamme, joten me tarvitsemme parhaat mahdolliset eh, Frontex, EULIS, Europol ja muut viranomaiset, poliisi ja rajaviranomaiset tarvitsevat näitä Toiseksi vihreät ja kommunistit, esimerkiksi kommunistit sanovat, että tämä järjestelmä äh, tarkkailee rikollisia ja myöskin rehellisiä ihmisiä. No minä sanon, että näin se menee. Jos me tiedämme, että joku on rehellinen, meidän ei tarvitse heitä tutkia. Mutta jos nyt törmäämme rikollisiin, niin heitä on tutkittava. Meidän pitää, täytyy pitää huoli siitä, että havaitsemme rikolliset ja suuri rehellisten enemmistö liikkuu Euroopan unionin rajojen läpi vapaasti. No, kommunistit, joita huolettaa laillisuudesta, no, niin sanoisin, että voin vakuuttaa ehdottomasti, että EU tekee kaiken paljon enemmän kuin lain kunnioittamiseksi kuin ne järjestelmät, joita, joita kommunistit kannattavat, esimerkiksi Venezuela eh, tai Pohjois-Korea, jossa ollaan tunkeilevaisia. Ja ja niissä, niissä on satunnaisia pidätyksiä ja, ja mielipiteen mm, vapauden loukkauksia. Ja me, meidän täytyy noudattaa lakia täysin. Kiitokset kollega Melo. Keskustelu on näin päättynyt ja seuraava asiaesityslistalla on keskustelu on hetkinen. Ää, niin, äänestys edellisestä keskustelusta on huhtikuun kakkosessa. Sitten seuraava keskustelu on kollega Nieblerin uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen. Ja esittelijä saa alkuun neljä minuuttia. Kiitos, Kiitos puhemies, arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi kiitos varjoesittelijöille heidän tuestansa äh, tässä asiassa. Äh, tämä direktiivi äh, uudelleenjärjestelyistä ja maksukyvyttömyydestä on askel eteenpäin, kun tuemme yrittäjiä. Meillä on 200 000 yritystä, joiden, jotka ilmoittivat maksukyvyttömyydestä. 1,7 miljoonaa työpaikkaa katosi. Jos ajatellaan, että 50 prosenttia yrityksistä, jotka Euroopassa perustetaan, eivät selviä seuraavaa viittä vuotta. Meidän täytyy siis edistää ja tukea yrittäjähenkeyttä. Ja jos me helpotamme uudelleenjärjestelyä yrittäjille, jotka joutuvat taloudellisiin ongelmiin, niin olemme hyvällä tiellä. Ja jos me haluamme myös tukea startup-yrityksiä niiden ensimmäisessä vaiheessa, kun ne eivät välttämättä ole vielä menestyksekkäitä, niin silloin me teemme kaikkemme, jotta voimme estää näitä epäonnistumisia, joka on myös aikamoinen stigma Euroopan unionissa. Joten meidän täytyy todellakin yrittää tukea näitä nuoria ihmisiä toimimaan itsenäisesti yrittäjinä. No tämä työ on ollut aika hankalaa. 28 jäsenvaltiossa on hyvin erilaisia järjestelyitä, mitä tulee uudelleenjärjestelyihin. On jäsenvaltioita Bulgaria, Unkaria, Slovakia, Kroatia, jossa ei ole lainkaan uudelleenjärjestelyitä. Meillä on maita, joissa uudelleenjärjestely tehdään hyvin tiukkojen edellytysten myötä, kuten Saksa. Ja sitten meillä on maita, joissa uudelleenjärjestely on paljon helpompaa, Ranska, Belgia, Iso-Britannia ja muita. Ja sen lisäksi tämä uudelleenjärjestely järjestely perustuu myös erilaisiin kulttuureihin. On erilaisia maita, kuten esimerkiksi minun kotimaassani Saksassa, jossa uudelleen järjestelyissä, maksukyvyttömyydessä yritetään huolehtia asiakkaista enemmän ja toisissa maissa toimitaan sitten taas eri tavalla. Mutta kun näin tehdään, niin silloin kuitenkin työpaikat jäävät olemaan. Tässä direktiivissä puhutaan nimenomaan ennaltaehkäisevästä uudelleenjärjestelystä tai varhaisesta uudelleenjärjestelystä. Eli tämä on kolmiosainen. Ensinnäkin me haluamme tällaisen varhaisen varoituksen järjestelmän ja sitten toinen osa liittyy ennakoivaan varhaiseen uudelleenjärjestelyyn ja sitten kolmas äh, liittyy tähän veloista vapauttamiseen. Minusta on hyvä, että meillä on tällaiset välineet, jotka voimme antaa yrittäjille ja että mahdollisimman nopeasti myös voidaan tunnistaa, voidaanko äh, ja halu, pitääkö tällainen yritys äh, uudelleenjärjestellä mitä tulee sitten varhaiseen uudelleenjärjestelyyn, niin siinä minusta parlamentin ehdotuksessa on löydetty parempi tasapaino kaikkien osapuolten välillä, sekä velallisen että velkojan välillä. Eli minusta tämä komission edustaja komission esitys perustui enemmän velkojan tarpeisiin ja me löysimme täällä parlamentissa paremman tasapainon. Me halusimme meidän mietinnössämme myös selkeästi selvittää, mikä osapuolten rooli on tässä varhaisessa uudelleenjärjestelyssä ja että tuleeko sen olla vapaaehtoista vai pakollista. Tämä oli myös yksi asia, jota kollegat hyvinkin paljon halusivat ottaa esiin. Samoin otettiin esiin myös se, että työntekijöiden edustus täytyy huolehtia. Minusta tässä on onnistuttu hyvin, olen todella tyytyväinen. Minusta me olemme saaneet, me olemme tehneet erittäin hyvää työtä ja minusta me olemme löytäneet tässä erittäin hyvän kompromissin ja nyt tarkoitus olisi se, että velat voisi saada anteeksi kolmessa vuodessa, jos noudattaa kaikkia sääntöjä. Tämä on ollut hienoa työtä ja olen, toivon, että me voimme nyt vakuuttaa ihmiset perustamaan yrityksiä. Kiitos. Niblo. Kiitos hyvä kollega Niebler. Sitten seuraavaksi komission jäsen King. Chair, Hyvä puhemies, arvoisat ähm, parlamentin jäsenet. Tämä huomenna äänestykseen tuleva direktiivi, kuten kuulimme, pyrkii kahteen asiaan. Ensinnäkin se, että me pelastamme vielä elinkelpoiset talousvaikeuksissa olevat yritykset ja jotta voimme taata äh, konkurssin kokeneille yrittäjille, rehellisille sellaisille toisen mahdollisuuden. Tämä tulee helpottamaan pääoman vapaata liikkumista ja myöskin yritysten perustamista luomalla eurooppalaisen lähestymistavan. Me poistamme esteitä, joita kumpuaa niistä eroavaisuuksista, joita kansallisessa lainsäädännössä ja menettelyissä on, mitä tulee uudelleenjärjestelyyn ja maksukyvyttömyyteen kyvyttömyyteen niin edespäin. Tämä niin kutsuttu pelastuskulttuuri, joka Euroopan unionissa on syntymässä, on avainasemassa yrittäjyyteen ja talouskasvun rohkaisemisessa. Ja siksi haluaisin esittelijä Nibleriä ja varjoesittelijöitä kiittää heidän erittäin hienosta yhteistyöstään ja tuloksista siitä, että olemme päässeet tähän pisteeseen. Tarkoituksena on taata minimitaso. Ensinnäkin se, että elinkelpoiset yritykset, jotka ovat talousvaikeuksissa, pääsevät uudelleenjärjestelyn piiriin niin, että voivat jatkaa toimintaansa. Ja toisekseen tarkoituksena on taata myöskin se, että rehelliset, ylivelkaantuneet tai maksukyvyttömät yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden luoda uusi yritys, kun velat on uudelleenjärjestelty Ähm, järkevässä aikataulussa, joka voisi olla maksimissaan kolme vuotta. Ja tässä myöskin äh, ähm, käsitellään uudelleen järjestelyä maksukyvyttömyysmenettelyjä, äh, erityisesti niihin liittyviä aikatauluja. Tämä tulee helpottamaan läpikoko sisämarkkinoiden yrittäjien asemaa, tukemaan elinkelpoisia yrityksiä ja näin välttämään työpaikkojen menetyksen. Ja myöskin tämä teki mahdolliseksi puuttua ähm, lainoihin, joita on maksukyvyttömiä velallisilla. Odotan mielenkiinnolla huomista äänestystä ja toivon, että teksti saa vahvan tuen taakseen. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen King. Seuraavaksi kollega Calvet Chambon. Olkaa hyvä. Niin, kiitos puhemies, herra komission jäsen. Kiitoksia, että olette tullut esittelemään tämän suuren lainsäädäntöhankkeen, äh, koska se on mielestäni äh, tavallaan äh, su, suuntauksen muutos siinä, miten suht, suhtaudutaan yritystoimintaan ja riskinottoon yritystoiminnassa Euroopassa ylipäänsä. Ja tässä viittaan nyt esimerkiksi amerikkalaiseen lähestymiseen. Ja 200 000 yritystä menee konkurssiin joka vuosi ja menetetään 17 eh, miljoonaa työpaikkaa. Miksi? Eh, sen takia, että säädöksiä eh, no, tot, täytäntöön pannaan liian jäykästi ja, ja, ja, ja tämä haittaa ja rikkoo tätä yrityselämän rakennetta ja kudotusta. Ja, ja se, jos toimisimme heti, tämä vaikutus olisi, parantaisi yritystämme tilannetta ja työntekijöiden tilannetta, niiden, jotka työskentelevät yrityksissä. Neljä asiaa. Meidän täytyy lähen, lähentää uudelleenjärjestelyä maksukyvyttömyyttä ja koskevat säännökset. Me tarvitsemme siis pääomien yhteismarkkinat ja me tarvitsemme rajat ylittäville investoinneille suuremman oikeusvarmuuden. Tämä on siis Euroopan tulevaisuus eh, investointeja rajan yli. Ja meidän, meidän täytyy eh, antaa uusi mahdollisuus yrityksille, jotka ovat vaikeuksissa, mutta jotka ovat kuitenkin elinkelpoisia. Eh, esimerkiksi viranomaiset, jotka toteuttavat lakeja. Ja neljäs asia on se, että tällä tavalla suo, tässä ei anneta toista tilaisuutta vain yritykselle, vaan myöskin työntekijöille ja niin, että he eivät joudu muuttamaan muualle. Kiitokset äh, kollega Calve Jambon. Sitten kollega Martania en näe, joten kollega Svoboda kolme minuuttia. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, gratuluji. Kiitos äh, komission jäsen. Onnittelut kollega Angela Nieblerille erinomaisesta mietinnöstä. Varhainen uudelleenjärjestely on luonnollisesti erittäin tärkeä väline Euroopan yrittäjille. Jos me teemme Euroopan laajuisia järjestelmiä ja sääntöjä, niin tämä olisi erittäin hyväksi meidän vapauksillemme, yritysten vapaudelle, liikkumisen vapaudelle ja samalla me tuemme myös PK-yrityksiä, jotka kuitenkin muodostavat 99 prosenttia kaikista meidän yrityksistämme ja hyvin usein ne eivät ole taloudellisesti kovin vahvoja, joten tämä on lisäarvo. Minimiharmonisointi, antaa mahdollisuuden myös äh, jäsenvaltioille saada tarpeeksi liikkumavaraa työskennellä näiden sääntöjen mukaan ja äh, sopeuttaa ne omaan yrityskulttuuriinsa. Äh, myös velallinen velkoja suhde on järkevä ja, ja, ja se on myös arka kysymys, mutta varsinkin ihmisten kannalta ja esimerkiksi Tsekin tasavallassa se on tällainen. Omasta kokemuksestani tiedän, että jokaista velallista ei tule rangaista siitä, että hän ei olisi ollut tarpeeksi vastuullinen. Mutta velkojilla täytyy myös olla välineet saada varansa rahansa takaisin tehokkaalla tavalla. Eli tältä osin tämä mietintö on hyvä kompromissi. Se heijastelee molempien sekä velallisen että velkojan etuja, joten minä kannatan tätä mietintöä. Kiitos. Kiitos kollega Svoboda ja sitten kollega Koferaati viisi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Aivan alusta lähtien me olemme pitäneet erittäin hyvänä ja positiivisena asiana äh, pyrkimystä, joka komissiolla on ollut äh, äh, huomista äänestystä alkaen, erityisesti tällaisena helkenä, jona pitkän läpäisemmän kriisin jälkeen taloudellinen tilanne on vaikea. On erittäin hienoa, että me otamme käyttöön kaikki mahdolliset oikeudelliset välineet, jotta me voisimme tukea yrityksiä ja helpottaa uudelleenjärjestelyiden järjestämistä niin, että talouden toiminta voitaisiin ensinnäkin pelastaa ja sitten, että he saisivat apua eh, virallisen maksukyvyttyysmenettelyn kautta. Näin voimme sen välittää sen, että työpaikat katoavat ja voisimme välttää dramaattiset sosiaaliset seuraamukset, joita usein tällaisella on. Me tulemme äänestämään nyt tekstistä, joka on ollut pitkällisten neuvotteluiden kohde ensinnäkin parlamentissa ja sitten myöskin herättänyt kiinnostusta neuvostossa. Tästä syystä nimenomaisesti meidän on hyvä käsitellä kaikkein arkaluontoisempiakin kysymyksiä. Me emme voi pitää tätä työtä kielteisenä. Kuitenkaan me emme tässä voi piilottaa sitä, että tärkeä mahdollisuus hukattiin. Meidän mielestämme mahdollisuus suojella kaikkien haavoittuvaisempia tahoja tänä dramaattisena aikana, kun uudelleenjärjestelyjä yritysten parissa tapahtuu tietyillä alueilla. Ja tämä erityisesti koskettaa pk-yritystasoa. Tämä ei koske vain taloudellisia kysymyksiä, nehän ovat ne, jotka ovat kaikkein ilmeisempiä monissa yhteyksissä. Uudelleenjärjestely väistämättä myöskin herättää kysymyksiä yrityksen organisaation suhteen. Tämähän ei vain liity vaikeuksiin, vaan myöskin siihen, että on tarpeen muuttaa sitä toimintamallia, joka on ollut kriisin taustalla. Eli yritykset, jotka ovat vaikeuksissa. Niiden tukeminen vaikuttaa myöskin työntekijöiden saamiin korvauksiin ja työllisyyteen. Tämä koskettaa monia ihmisiä. Tällä on myöskin kulttuurillinen ulottuvuus, kun työtä monissa tapauksissa menetetään. Joten me olemme pyrkineet luomaan ennaltaehkäisevän rakenteen ja ottamaan työntekijät täysin mukaan. Tämän lisäksi myös erilaiset sidosryhmät, joilla on yhteys yrityksiä otettiin huomioon. Me olemme onnistuneet tästä näkökulmasta onnistuneet saamaan merkittäviä edistysaskelia aikaan, kuten komission jäsen sanoi. Haluaisin myöskin kiittää esittelijän ponnistuksia erityisesti pitkän trilogineuvottelun aikana. Olisi ollut hyödyksi lisätä jo muutamia lisäaskelia tähän työhön vielä erityisesti, mitä tulee työntekijöiden tukemiseen ja kaikkiin yrityksen organisaatio koskeviin seikkoihin. Näiden joukossa ovat ensinnäkin lomautukset taloudellisista syistä ja työn materiaaliset olosuhteet. Me olimme sitä mieltä, että tässä oli menetettyjä mahdollisuuksia, mutta lainsäädäntötyö on hyvää ja ollut hyödyksi. Me olemme kuitenkin menettäneet myöskin mahdollisuuksia työntekijöiden suhteen. Tässä kyseessä ei ole vain työvoimayrityksissä. Nämä työntekijät voivat olla myöskin velkojia suhteessa yritykseen, joka on vaikeuksissa. Olisi ollut hyödyllistä ja tarpeen taata suurempi suojan taso näille kaikkein heikommassa asemassa oleville velkojille, nimittäin työntekijöille itselleen. Meillä pitäisi olla nimenomaan eritysmenettely. Tämä ei voi olla mikään jäsenmaiden päätäntävallan asia. Sen pitäisi olla pakollinen ja meillä pitäisi olla etuuskohtelua ja lisätukea kaikkien muiden tapaustenkin suhteen. Me päätämme työn nyt tähän, mutta toivon, että tämä direktiivi tullaan huomenna hyväksymään äänestyksessä me jo ennakoimme tulevaa työtä, jota me tulemme jatkamaan, jotta voisimme tarttua näihin menetettyihin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa, erityisesti uusi parlamentti, jonka tulevina viikkoina kansalaiset valitsevat, pääsee pelaamaan näiden kysymysten piiriin ja tukemaan molempia osapuolia sekä yrityksiä että työvoimaa. Danke, Kiitokset kollega Koferati ja nyt sitten yksi min, mi, minuutti Sosnierc. Postave tak Jälleen kerran näemme erityismenettelyn, jolla, eh, jolla pyritään eh, nyt eh, maksamaan rahaa näille yrityksille ja mitä ja, ja ihan niin kuin äh, meppien päivärahatkin, niin nämä, nämä rahat ä, äh, ä, äh, tulevat veronmaksajilta. Siis nyt rahaa menee ei, ei hyville yrityksille, vaan niille yrityksille, jotka ovat menossa nurin niin, että voidaan säilyttää työpaikkoja ei niin tehokkaissa yrityksissä. Eli et, e, sen sijaan, että, että Eh, tuettaisiin yrityksiä, jotka toimivat hyvin. Tämä on todellakin siis ei kovin viisasta, eh, ei kovin viisasta julkisten varojen käyttöä. Eh, rahaa siirretään toiselta ryhmältä toiselle. Folgt nun für zwei Minuten Herr Kollege Radev. Ja sitten kollega Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, kiitän eh, Nibleriä tästä eh, direktiivistä, jossa on kysymys uudelleenjärjestelystä, maksukyvyttömyydestä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyiden tehostamisesta. On hyvin eh, tiedetty, tiedossa, että ulejärjestely ja maksukyvyttömyys on, ovat asioita, jotka, joiden kautta voidaan luoda työpaikkoja ja myös pyrkiä pääsemään eroon esimerkiksi järjestelemättömistä lainoista. Meillä on toki erilaisia kansallisia menettelyitä, jotka voivat tehdä yritysten suojelusta hyvin monimutkaisia ja pitkäaikaisia. Ja Varmuushan on myös yksi asia, joka on tällä hetkellä, tai epävarmuus on estänyt tämän rajat ylittävästi. Miljoona 700 000 ihmistä menettää työpaikkansa joka vuosi vararikkojen vuoksi. Tämä esitys tulee auttamaan erityisesti pk-yrityksiä ja niiden työntekijät. Ne voivat saada uuden tilaisuuden ja mahdollisuuden yrittää uudestaan. Ja yksi pääperiaatteista on se, että menettelyt lyhenevät silloin, kun on kyse vararikkotapauksista. Anna mennä täten yrittäjille uuden mahdollisuuden, uuden tilaisuuden auttamalla niitä pääsemään eroon veloistaan. Tämä lopettaa tämän jatkuvan velkakierteen, joka yrityksellä on. Järjestämättömät lainat poistetaan taseista ja nämä roskalainat pyritään välttämään jatkossa. Tämä on myöskin hyödyksi kuluttajalle Siksi minä uskon, että jäsenvaltiot tulevat ottamaan huomioon ne suositukset, jotka tässä nyt annetaan, ja ryhtyvät taistelemaan ylivelkaantumista vastaan siten, että otetaan pian käyttöön sitovat velkojen anteeksiantoa koskevat säännöt. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Radev. Seuraavaksi Kysyisin, sallitteko, että edustaja Sosnirs esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalle. Sopiiko tämä teille? Kollega Sosnirs haluaa kysyä teiltä jotakin. Pite. Moje pytanie brzmi, jak pan chce napędzać... Kiitos, puhemies. Miten te haluatte lisätä elinkeinoelämää? Ensin täytyy ottaa ulos, että sinne jotain voi panna jotta se ylipäätään toimisi. Jos pelastetaan pelkästään yritykset, jotka ovat jo varallikon paralla, niin miten sitten pelastaa ne? Kollega Radev. Kiitoksia. Mikäli niin selkeästi määritellyt säännöt ovat olemassa ja selkeät menettelyt, nämä voivat auttaa silloin, kun on kyse osittaisesta velkajärjestelystä Täten saadaan pk-yritys pysymään pystyssä ja pk-yritys voi pitää kiinni työntekijöistään. Tämä on sekä velanantajien, velkojien että velallisten etujen mukaista ja koko talouden etujen mukaista. Kiitos. Ja nyt komission puolesta komission jäsen King. Puhemies, parlamentin jäsen, kiitos keskustelusta, kiitos varsinkin tietystä työstä mietinnön parissa, että nyt päästään tähän asti. Komissionkin puolesta kehottaisin teitä, jos sopii, äänestämään tämän sopimuksen puolesta, että maksukyvyttömyysdirektiivistä, johon päädyttiin joulukuussa ainakin, me teemme kaikkemme sen takamiseksi, että kunhan neuvosto saattaa menettelyn päätökseen direktiivi pikaisesti täytäntöpano valtiossa. Fin Dank. Kiitos komission King. Lopuksi edustaja Nibla. Kiitos. Aluksi kiitos myös komission suuntaan, komission King ja tietysti myös kollegoille, jotka hyvin kiinnostuneesti ovat olleet mukana asian käsittelyssä. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että uskoakseni me saaneet aikaan hyvän kompromissin ja että ennen kaikkea yritysten tukemiselle Euroopassa olemme tässä ottaneet tärkeän askeleen eteenpäin. Kaikissa jäsenvaltioissa on niin paljon lahjakkaita ihmisiä, lahjakkaita päitä, että minusta on syytä motivoida nuoria ihmisiä tarttumaan riskiin ja perustamaan yritys. Ja juuri tähän johtaa tämäkin direktiivi, joka vaikeuksien tullessa helpottaa sitä, että voidaan tehdä uudelleenjärjestelyjä tai saada toinen tilaisuus kollega käytti puheenvuoron ja puhui rahojen siirtämisestä. Ei tässä ole kysymys mistään rahojen, äh, valtiorahoista, jotka munisivat näihin ulijärjestöihin. Tämä on pölyä. Kysymys on siitä, että joko sallitaan se, että yritykset ilmoittavat äh, maksukyvyttömyyden tai pyritään järkevillä, järkevällä avuilla, äh, velkajärjestelyillä tai vastaavalla yritykselle, joka on vaikeuksissa. Voihan olla vaikka kysymys suhdannevaikutuksista antaa sille tukea. Se on tämän direktiivin tarkoitus, joten on iloinen siitä, että olemme tässä saaneet hyvän asian nyt liikkeelle niin, että voimme todellakin yrittäjyyttä tukea Euroopan unionissa. Me tarvitsemme sitä. Me emme halua pelkästään valtiollisia interventioita. Me tarvitsemme yrittäjiä, jotka luovat työpaikkoja, investoivat, ottavat riskejä. Ja jos tälle luodaan puitteet, silloin autetaan yrityksiä. Uskon, että silloin me olemme tehneet hyvää työtä. Toivon kovasti, että huomenna mietintö hyväksytään suurella enemmistöllä. Uskon myös, että meillä on paljon eh, myöskin kuunneltu työntekijäpuolta ja vahvistettu sen asemaa. Kollega Koferaatti, me olemme käyneet jatkuvasti keskustelua siitä, pitäisikö työntekijöitä tukea vielä paremmin, mutta me olemme todellakin antaneet heille monia tieto, tiedonsaanti- ja eh, kuulemismahdollisuuksia. Heillä on nyt samat mahdollisuudet kuin kaikilla eh, velkojillakin, mutta erityisoikeuksia emme hyväksyneet ja pidämme sitä oikeana lähtökohtana. Ja pyydän tukea huomenna äänestyksessä. Kiitos puhemies. Kiitos edustaja Niebler. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys on eh, huomenna. Seuraava kohtaistulistalla on kollega Svobodan mietintö, joka koskee eh, tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisioradioihin uuden lähetyksen välttävät tekijänoikeuden ja lehekoiksen käyttämistä koskevat säännöt. Aluksi esittelijä edustaja Svoboda, neljä minuuttia. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Olen iloinen, että me pystymme toimittamaan äänestyksen neuvottelujen tuloksesta helppoja neuvottelut eivät olleet. Minä haluaisin kiittää kaikkia kaikkien toimielinten puolesta, jotka osallistuvat neuvotteluihin. Kiitos kärsivällisyydestä ja halusta saada aikaan sopimus. Kiitäisin ennen kaikkea Rovan Ibleriä, kollegaani. Digitaalisen sisämarkkinan toteuttaminen on ollut komission ja parlamentin painopisteitä. Parlamentin kanta oli toisenlainen kuin komission kanta. Meidän velvoitteemme velvollisuutemme oli toimia kollegojen enemmistönäkemyksen pohjalta. Parlamentti uskoi, että meidän täytyy tukea niitä, jotka luovat työtä, teoksia, antaa heille oikeusvarmuutta, tukea myös heidän pitkän aikavälin hankkeitaan. Me olemme todenneet, että meidän täytyy tehdä kaikkemme sen takaamiseksi, että eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuus säilyy. niin, että eurooppalaiset tekijät saavat edellytykset riittävässä määrin omalle toiminnalleen. Meidän täytyy luoda olot erilaisille lähettäjille. Me tiedämme myös, miten mahdollisuuksia digitekniikkakin tarjoaa. Yhtä lailla meidän täytyy taata turvallinen ympäristö digitaalisille yrityksille. Tästä syystä me olemme myös alkuperämaa periaatetta noudattaneet. Siihen mittaan asti, että sitä noudatettaisiin tapauksissa, joissa oikeudet tai sopimukset lähetyksistä tai uusista palveluista ovat parlamentin kannalta olleet hyväksyttäviä. Meidän mielestämme tämä on tasapainoinen kompromissi, jonka myötä TV- ja radioyritykset ja myös internetissä ohjelmia seuraavat saavat parempaa tarjontaa. Kuluttajat voivat nähdä enemmän ohjelmia Euroopan unionin alueella. Euroopan parlamentti on myös toivonut, että voitaisiin taata se, että voidaan suoraa tarjontaa saada aikaan. Sitä käytetään vähän enemmän muun muassa suoratoistoa Vaikkakin tämä ehdo, ehto sellainen, että asetus on muuttunut direktiiviksi, meidän täytyy kuitenkin tarttua tähän haasteeseen, että voidaan nyt sitten hyväksyä direktiivi asetuksen sijaan. Sääntöjen täytäntöön panoa pitäisi myös hoitaa, jotta voidaan tekijänoikeudet turvata. Se on ainoa keino tukea myös tekijöitä taata myös laadukas tuotanto lähetyksissä kuluttajille. Minä uskon, että tämä sopimus on tasapainoinen kompromissi, joka heijastelee nykyoloja ilman, että se estää kuitenkaan jatkotoimia, sikäli kun olot muuttuvat. Siksi minä vetoan kaikkiin kollegoihin, jotta he tukisivat tätä lopputulosta neuvottelusta. Kiitos. Ja nyt kolme minuuttia edustaja Ward. I welcome. Pidän nyt hyvänä sitä, että komissio pyrkii helpottamaan kulttuurin saatavuutta eri jäsenvaltioissa. On erittäin tärkeää, että samalla kun verkkoväittiset palvelut lisääntyvät, esteitä poistetaan ja raja-aitoja niin, että tuottajien ja lähetystoiminnan harjoittajien oikeudet taataan. Kulttuurisektorin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta mm, täytyy varmistaa, että heillä on riittävästi oikeuksia sen materiaalin suhteen, joka heillä on. Lainsäädäntö parantaa jonkin verran kuluttajankin asemaa ja lisää tiettyjen ohjelmien saatavuutta eri puolilla Eurooppaa. Tämä on myönteinen asia sekä tuottajien että kansalaisten kannalta jotka ovat tekemisissä eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Tiedottaminen tai tietojen saanti ja ajankohtaiset ohjelmat ovat tärkeämpiä, koska tämä mahdollistaa sen, että kansalaiset saavat laadukkaita uuti, uutisia ja tämä helpottaa myöskin mediasektorin toimintaa. Tämä voi olla pelkästään hyvä asia, että me luota, varmistamme sen, että luotettavaa tietoa ja sen välittämistä edistetään eri puolilla Eurooppaa. Yhteiset eurooppalaiset näkemykset ja tiedot saadaan täten kansalaisten tietoisuuteen luotettavalla tavalla. Tässä on mukana myöskin palveluita. Tämä parantaa verkkovälitteisiä palveluita käyttävien kulttien asemaa. Toivon mukaan tämä lainsäädäntö mahdollistaa sen, että erityismieliset voimat Euroopassa saavat paremman tilanteen aikaan ja saavat kulttuurin parempaan asemaan. Samalla pidetään yllä tasapainoa sopimuksen teon vapauden ja kulttuurin saatavuuden välillä. Kulttuurin on tärkeä rooli. Se luo sihteitä eri puolelle Eurooppaa ihmisten välille ja se rikkoo rajaita ihmisten väliltä. Kyse on yhteisestä kokemuksesta. Meidän täytyy helpottaa sitä, että terve lähetystoiminta mahdollistuu niin, että kansalaiset pääsevät sen piiriin kaikkialla. Mitä tekijänoikeuslainsäädäntöön tulee? Tekijät ja tuottajat täytyy ottaa huomioon. Heitä ei pidä unohtaa. Ne luovat sisältöä, eivät saa olla haavoittavaisia, heitä saa hyväksi käyttää. Heidän täytyy saada kunnollinen korvaus heidän tekemästään työstä. Sisällön luojien ja oikeuksien haltijoiden täytyy saada riittävästi lain suojaa niin, että he saavat kunnollisen palkkion työstään. Ei voi olla oikein, että lähetystoiminnan harjoittajat kohtuuttomasti hyötyvät muiden tekemästä työstä luovan sisällön tuottajien tulopuoli merkittävästi vaikuttaa koko alan terveyteen. Ne, jotka tekevät työtä kulttuurisektorilla, heidän täytyy voida elää työnsä tuloksista, koska muuten vaarana on, että koko sektorin moni moninaisuus kärsii. Minä haluaisin nyt sulla katseeni tulevaisuuteen. Toivon mukaan komissio jatkossakin murtaa raja-aitoja lähetystoiminnan tieltä niin, että jatkuvasti parannetaan ohjelmia ja ohjelmien ja tiedon saantia. Emme voi helpottaa lähetystoimintaa ilman, että tarjoamme tukea riippumattomille ja uusille kulttuurialan tuottajille. Meidän täytyy ei pelkästään suojella, vaan myöskin edistää kulttuuritoiminnan ja lähetystoiminnan moninaisuutta Euroopassa. Täytyy varmistaa, että täydetystoiminnan harjoittajat eivät ole sellaisia, että pieni määrä tiettyjä medioita on määrävässä asemassa jättää muut varjoonsa. Kiitos. Nyt komission puolesta komission jäsen King. Uh, chair. Puhemies, hyvät jäsenet. Minulla on ilo siitä, että keskustelimme tänä iltana tästä sopimuksesta, johon päästiin tämän esityksen osalta komission puolesta. Sanon, että tämä edustaa hyvin tärkeää osa digitaalisen sisämarkkinoiden strategiaa. Ja haluankin kiittää kollegojen puolesta esilöittelijöitä ja kaikkia jäseniä, jotka ovat olleet mukana siinä, että saatiin tämä asia vietyä tähän pisteeseen. Direktiivi tulee mahdollistamaan sen, että kansalaiset voivat hyötyä paremmin sisällön monimuotoisuudesta, jota Euroopan eh, televisio eh, tuottajat tarjoavat. Tätä kautta eh, tekijäoikeus, lisenssit ovat helpommiksi, saadaan enemmän ohjelmia useampien ihmisten saataville kautta Euroopan unionin. Tästä on hyötyä myös niitä, jotka asuvat ulkomailla, ovat pysyvät yhteydessä kotimaahansa, samalla kuin myöskin lukuisia kielellisiä vähemmistöjä Euroopassa. Samallakaan direktiivi suojelee oikeuksien haltijoita eri tavoin. Ennen kaikkea, joissa direktiivi tehdään helpommaksi televisio-ohjelmien tuottajien sen, että voivat käyttää online-palveluita paremmin. He voivat myöskin uuden lähettäjien osalta voidaan sanoa oikeuksia uuden lähettämisiin jäsenvaltioissa – ja tämä sisältää myöskin uusia sääntöjä, jotka liittyvät siihen, miten tarvitaan tätä suoraa syöttöä, jotka liittyy nimenomaan oikeuksien haltijoiden maksettaviin palkkioihin. Keskusteluissa, joista on käyty ennen tuloksesta tehdessä, että huomenna me pahoittelemme sitä, että alkuperäinen oikeusperuste, jota esitettiin, artikla 144, korvattiin artikla 53, 34 ja 62, komissio tulee tekemään julkilausuman tästä asiasta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt lopuksi vielä kerran esittelijä, edustaja Svoboda, kaksi minuuttia. Anteeksi, pyydän anteeksi. Nyt olin aivan väärässä. En näe täällä edustaja Busekia. Nyt on vuorossa edustaja Butonne, puolitoista minuuttia. monsieur le président. Kiitos. Puhemies, ensinnäkin kiittäisin kollegoja ja varsinkin Rova Nibleriä erinomaisesta työstä valiokunnassa ja neuvotteluissa toimielinten kesken. Huomisesta äänestyksestä saadaan myös askel eteenpäin TV-tuotannolle kuluttajien hyväksi ja voidaan suojata myös oikeudenhaltijoiden oikeudet. Alkuperäinen asetusehdotus on muuttunut nyt direktiiviksi. Näin siinä annetaan liikkumavara jäsenvaltioille. Alkuperämaan periaatteen noudattaminen koskee ajankohtaisohjelmia, uutisia, kuten myös sisäistä tuotantoa, joka on kokonaan rahoitettu radioyrityksen varoin. Oikeuksien alueellisuus on kulttuurin perusta myös rahoituksessa ja se säilyy periaatteena – kulttuurinen monimuotoisuus, myös kielellinen, säilyvät. Lisäksi säännökset, jotka liittyvät suoratoistoon, liittyvät hyvin monimutkaiseen tilanteeseen, jossa selvennetään myös toimijoiden vastuukysymyksiä. Oikeudenhaltijat saavat enemmän oikeusvarmuutta. ehdotus on tärkeä kansalaisillemme, oikeudenhaltijoille ja kulttuurin säilyttämisenä laadukkaana. Kiitos edustaja Butonne. Ja nyt menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Niblä. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Haluaisin lämpimästi ensinnäkin kiittää esittelijää ja valiokunnan puheenjohtajaa, joka erittäin monissa 30-keskusteluissa erittäin kärsivällisesti erinomaisella tavalla johti neuvotteluita. Ilman herra Suopodaa emme olisi ikinä päässeet siihen tulokseen, johon nyt pääsimme. Kiitos hänelle siitä Tämä on siis tärkein syy, miksi pyysin puheenvuoro. Direktiivi on huomattava parannus. Me tarvitsemme radio, televisio, internet-toimintaan paremmat säännökset, niitä oikeudenhaltijoiden asema varmistetaan ja tulevaisuudessa sisältö on helpommin saatavilla Euroopassa ja oikeudenmukaisissa olosuhteissa käytetään tämä toteuttaa. Direktiivi on hyvä tasapaino yhtäältä eurooppalaisen elokuvan suojelun ja toisaalta lähetystoiminnan harjoittajien ja kuluttajien suojan välillä. Minun mielestäni yhteistuotanto, alkuperämaa periaate, myöskin joka mukana, ovat selkeitä parannuksia. Ja tulevaisuudessa, kun on kyse elokuvatuotannosta rahoitusta törmästä, Eurooppa ei ole pelkästään markkina-alue, vaan Euroopassa kulttuurin monimuotoisuus täytyy voida säilyttää koko Euroopassa. Kiitos edustaja Niebler. Tähän päättyy menetelmän puhelistaa. Puheenvuoron saa vielä kerran nimes komission puolesta komission sen Kane. Uh, chair, well, I hope, uh, Puhemies, toivottavasti kun ajatellaan tämän keskustelun lyhykäisyyttä tiiveyttä, ei vastaa aiheen tärkeyttä kuitenkaan. Tämä on tärkeä ehdotus, kuten kuultiin. Sen myötä saadaan enemmän sisältöä suoratoistona tai TV- ja radiolähetyksenä kautta unioniin, ja siksi se on hyvä askel eteenpäin sisämarkkinoiden loppuun saattamisena digitaalisena. Se on käytännössä parannus. Näin meillä on enemmän TV- ja radiosisältöä yli rajojen. Meidän mielestämme tästä täytyy tulla todellisuutta mahdollisimman nopeasti ja me Seuraamme tilannetta. Odotan äänestyksessä huomenna myöntäistä lopputulosta. Kiitos. Ja nyt vielä kerran esittelee lopuksi edustaja Svoboda. Mikro, mikro. Ah, Vážený pane předsedající, eh, váž... Herra puhemies, arvoisat, arvoisa komission jäsen, keskustelu ei paljastunut mitään merkittäviä mielipideeroja tästä ehdotuksesta. Ja olen erittäin iloinen siitä, että huomenna voimme odottaa, että tämä panos digitaalisessa markkinoiden toteuttamiseksi hyväksytään. Olen varma siitä, että odotukset, joita komissiolla oli tämän prosessin alussa, olivat hiukan suuremmat kuin tulos neuvotteluista – mutta jo vuonna 1990 Robert Schumannille todettiin, että Eurooppaa ei voida tulla vain yhdellä, vaan lukuisilla askelilla. Ja tätä voidaan soveltaa myös tähän ehdotukseen. Joten kokeillaanpa tätä. Ja tulevaisuudessa tulemme näkemään, voiko tätä lainsäädäntöä laajentaa edelleen ajatellen sen soveltamisalaa. Olen iloinen siitä, että meillä oli näin hyvää yhteistyötä ja toivon, että tulee huomenna todellakin hyvä tulos äänestyksestä. Kiitos. Kiitos, kollega Svoboda. Keskustelu on päättynyt. Ja nyt viimeinen kohta tänään esitylistalla on edustaja Valtmansin mietintö päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta. Puheenvuoronsa aluksi esittelijä, viisi minuuttia, edustaja Valtmans. Kiitoksia paljon puhemies, komission jäsenet, kollegat. Hyvää iltaa. Huomenna Euroopan parlamentilla on tärkeä asia edessään. Kyse on suosituksella liittyen eurooppalaiseen rauhanrahastoon, uudesta puutioista varoista, Euroopan talousarviosta kymmenen ja puolen miljardin verran tulevalle rahoituskaudelle. Kyse uudesta rahoitusvälineestä, jolle Euroopan unioni pystyy rahoittamaan toimia, olipa sitten sotilas- tai puolustustoimia. Se pystyy tehokkaammin toimimaan ja paljon joustavammin kuin aiemmin näissä kysymyksissä. Kuinka sitten? Siten, että eri olemassa olevat instrumentit ulkoistoimintaa varten yhdistetään yhdeksi ainoaksi budjettivälineeksi. Ja samalla täytetään olemassa olevat aukot. Osa yhteisistä sotilasoperaatioiden kustannuksista voidaan tämän rahaston kautta rahoittaa, mutta tämä on rajoitettu pelkästään siten, että taustalla ovat kehityspoliittiset tavoitteet ja samalla annetaan tukea rauhanturvatoimia varten kumppaneille, esimerkiksi Afrikan Afrikassa. Nämä toimintaemiraatettiin Afrikan rauhanrahastosta. Ensinnäkin tässä on joitakin muutoksia kuitenkin. Olemme huolissamme siitä, että jäsenvaltiot haluavat paremman taakan jakamisen rauhan rahasto korvaa Atene-järjestelmän, jonka kautta aiemmin yhteisiä operaatioita rahoitettiin. tämä tämän osuus on 35-45 prosenttia. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua operaatioihin, mutta mikäli on yhteisiä, yhteistä mikäli, mutta sitten on ollut tämä rahoituspuoli, nyt kun on yhteistä rahoitusta toimia varten, se on tullut mukaan. Samalla voidaan auttaa kansainvälisiä järjestöjä, jotka toimivat kolmessa maissa, ei pelkästään Afrikassa, nyt vaan nyt on paljon enemmän, suur laajempi toimintakenttä, mahdollisuus toimia paljon laajemminkin kuin vain Afrikassa. Nyt voimme myötä vaikuttaa siihen, että sotilas- ja puolustuskapasiteettia parannetaan kolmansissa maissa. Esimerkiksi asevarustelu ja Euro- Euroopan unionin koulutusmissiot Somaliassa. Me voimme tällaisia paremmin rahoittaa lisäksi varmistaa materiaalisen puolen ja antaa koulutusta ja katsoa, mitä hyötyä koulutuksista on rauhanraston kautta. Voimme myöskin ostaa esimerkiksi luodinkestäviä liivejä, joita voidaan käyttää hyväksi sotilaspuolustustoimissa. Lisäksi siellä on tiettyjä lausekkeita, jotka mahdollistavat sen, että unioni pystyy yhteistä ulkoturvallisuuspolitiikkaa harjoittaa ja rahoittaa tämän alan operaatiot. Hyvä kollega, että rauhan rahasto on budjetin ulkopuolinen rahasto, mutta minulle tämä tarkoittaa sitä, että paremmin täytyy kuitenkin olla myötämääräämisoikeus ja valvontaoikeus tämän suhteen. Siksi toivon, että oikea-aikaisesti hyvissä ajoin saamme tietoa kaikista toimista ja rahoituskysymyksistä, niin että voimme valvoa, missä mennään. Ja täytyy varmistaa, että ei rahoiteta mitään sellaisia toimia, jotka liittyvät jotka ovat vastoin perusperiaatteita, jotka on määritelty Euroopan unionin, perus, Euroopan unionin perustamissopimuksessa niin, ja ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä, kansainvälistä oikeutta ei saa li, rikkoa tämän, näiden toimien täytyy olla muiden ulkopoliittisten välineiden tukiväline ja täydentävänä välineenä. Usein käy, että Eurooppa ei pysty itse toimimaan tai toimii liian myöhään. Eurooppa tarvitsee lisää toimintamahdollisuuksia turvallisuus ympäristömme muuttuu yhä monimutkaisemmiksi, yhä aidahtelevaisemmiksi, yhä ennakoimattomammaksi. Euroopan unionilla täytyy olla riittävät välineet, jotta se voi edistää rauhaa ja auttaa estämään konflikteja ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta. Ja tietystikin Euroopalla täytyy olla myöskin oma roolinsa maailmanlaajuisena toimijana eri rauhan edistämisessä eurooppalainen rauhanrahasto on se puuttuva linkki tässä kaikessa. Nyt äh, minä voin täydestymästäni suositella sen hyväksymistä. Kautta erityis, halusin kiittää erityisesti erityisestikin kollegoitani varjoesittelyitä ankarasta vaikeasta työstä. Keskustelu on aina helppoa, mutta nyt on saatu hyvä ratkaisu aikaan toivon mukaan. Laajalla enemmistöllä hyväksymme tämän ehdotuksen. Kiitos, Mr. Valtmans. Ja nyt komission puolesta komission sen King. Puhemies, arvoparlamentin jäsenet, itse kukin teistä. Ensinnäkin kiittäisin korkean edustajan puolesta laajasta tuesta hänen ehdotukselleen saada aikaan rauharahasto. Se heijastelee tarvetta, jota on jatkuvasti korostettu täälläkin, saada rahoitusta tälle alalle niin, että se oli tehokkaampaa ja joustavampaa ja solidaarisuuskin tulisi paremmin toteutettua. Haluaisin korkean edustajan ja muiden kollegojen puolesta esittää kiitoksen esittelijälle Rova Fautmansille, kuten myös varjoesittelijöille heidän sitoutumisestaan ja rakentavan käytännönläheiseen lähestymistapaan. Kuten aivan oikein palautetta mieleimme mietinnössä, unionin tarkoituksena olla globaali turvallisuuden tarjoaja, ja mikä on totta kai ihan ilmeistä myös kollektiivisessa edussammekin. Kun ajatellaan kaikkia uhkakuvia, joita meillä on, niin meidän täytyy luoda valmiuksia vastata laaja kirjon haasteita turvallisuudessa, ja se tuli esille myös globaalissa strategiassa 2016. Ajatus rauhanrahastosta syntyi meidän kokemuksistamme, kuten esittelijä juuri tuolla totesi. EU on aktiivinen ruohonjuuritasolla, mutta on kuitenkin myös tiukkuja rajoituksia sillä, mitä voidaan nyt saavuttaa. Esimerkiksi meillä on ollut vaikeuksia, jos ajatellaan Somaliassa sotilaiden kouluttamista, eikä ainoa ole pystytty tarjoamaan Keski-Afrikan tasavallallekaan laitteita, joita siellä tarvitaan, kuten täällä todettiin, jotta siellä voitaisiin muuttaa maa sisällissodasta toimivaan demokratiaan. EUn sotilastoimien kustannukset jäävät niiden maiden harteille, jotka ovat toimittaneet sotilaita. Ja se on pelotteena muille, ajatellen osallistumista ja tarjoamista voimia. Eli kun neuvosto hyväksyi tämän päätöksen, niin saamme aika selvän muutoksen. Sen myötä Euroopan unioni saa valmiudet rahoittaa kaikkia operatiivisia toimia yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jos sillä on puolustus- tai turvallisuusulottuvuutta, joustavalla ja vastuullisella tavalla. Erityisesti on kolme toiminnan linjaa tässä rauhanrahaston tukemistyössä ensinnäkin. Siinä katetaan yhteiset kustannukset sotilasoperaatioista ja missioista, eli pitäisi yhteisesti rahoittakin enemmän, jotta voidaan operatiiviset tarpeet täyttää ja helpottaa myös sotilaiden tarjoamista. Toiseksi sen myötä EU pystyy myös osallistumaan rauhan operaatioihin, joita muut kansainväliset toimijat toteuttavat. Ja kolmanneksi tämän myötä EU voi tukea myös sotilasjoukkoja kumppanimaissa tarjolla koulutusta, avustusta muuten tai laitteistoa, jos neuvosto niin päättää. Totta kai tässä rajoitetaan soveltamisalaa neuvoston määrämällä tavalla. Ehdotus tekee kuitenkin selväksi, että mitä tahansa tukea kumppanille annetaankin, niin siinä noudatetaan selvää valvontaa demokratista periaatteiden ja perusoikeuksien noudattamista muun muassa. Korkea edustajan ehdotus on sikälikin hyvä, että se on saanut tukea komissiolta 31 artiklan nojalla. Tämä tukikin helpottaa yhteisvaikutusta muiden rahoitusvälineiden kanssa ja on mukana myös, kun hoidetaan rahoitusta kunnolla. Puhemies, lopuksi vielä täydentäisin sitä seikkaa, että tämä on keskeinen osa työtämme, jotta voidaan kollektiivisesti turvata kansalaiset auttaa kumppaneita maailmalla ja myös meidän tärkeintä hyväämme suojata rauhaa ja turvallisuutta. Eli kiitos vielä aloitteesta ja tuesta. Odotan mielenkiintoista keskustelua ja tukea huomenna. Kiitos komissisen King. Ja nyt kaksi ja puoli minuuttia edustaja Benifei. Grazie. Kiitos puhemies. Euroopan rauhanrahasto sotilaallisten toimien rahoittamiseksi on yksi askel eteenpäin kohti tiukempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, paitsi että sillä voidaan äh, järkiperäistä jo nykyisiäkin mekanismeja, kuten tässä on korkeudustakin osallistunut merkittävästi, niin on selvä pyyntö esitetty myös tällaisen välineen saamiseksi ja siinä noudatetaan totta kai perusoikeuskirjankin periaatteet ja arvoja. Myös kansainvälisesti sitä paitsi haluamme tiukempaa valvontaa parlamentinkin voimin. Meille täytyy jatkuvasti tiedottaa myös näistä toimista, joita rauhanrahastosta rahoitetaan. Ja totta kai ajatellaan sotilaslaitteiston asetten myymistä, niin siinä täytyy totta kai myös vienti ja varsinkin asevienninen valvonta harjoittaa. Niin ikään meidän pitää yksityiskohtaisesti toimita tietoja toimitetusta laitteesta. Mitä tulee sitten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, niin ei voida tietää olla huomioimatta myös ihmisoikeuksia, jotka ovat tärkeitä meidän hankkeessamme. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että siellä on oma ehdotuksen, joka liittyy siihen, ettei levitetä aseita sen enempää ja että voidaan torjua myös ydinaseita varsinkin. Ja se on varsinkin kun ajatellaan joitakin kansallisyhteiskunnankin järjestöjen toiveita näiden tavoitteiden takamiseksi, että ydinvoima ei ole mikään haamu menneisyydestä, vaan jatkuvasti olemassa myös kansainvälisissä suhteissa, ja se on uhkana monikeskisyydelle, jota me olemme vetäneet Euroopan unionissa. Kiitos kollega Benifei. Ja nyt yksi minuutti kollega Pimenta Lopes. Kiitos puhemies. Euroopan rauhamekanismi, niin kuin komissiosta ehdottaa, joka tarkoitus hyväksyä, on jälleen esimerkki siitä, miten Euroopan unioni kätkee politiikassa ulospäin, näyttää rauhalta, se on se ihanne. Ja tällä pyritään samaan resursseja käyttöön, puolustukseen ja varusteluun, mutta mitä tällä sitten rahoitetaan, ei sotilaallisia toimia, vaan kapasiteettien luomista kolmansissa maissa, kapasiteettia, jotka ovat luonteeltaan sotilaallisia. Tämä suunta on jotain, mitä me emme voi tukea. Tämä on sotaharjoittavaa, se joka edistää tukea, voisi kyllä mieluummin tukea rauhaa ja Portugalin perustuslain mukaan rauhan edistäminen merkitsee sitä, että NATO puretaan ja sotilaalliset rakenteet Euroopan unionissa – puretaan ja että harjoitetaan myöskin ydinaseen riisuntaa ja esitetään konfliktiratkaisuja kansainvälisissä puitteissa, kuten esimerkiksi YK kautta. Kiitos. Edustaja Pimentä Lopes. Menetysmän puhelista meillä on kolme puheenvuoropyyntöä, eli edustaja Ward. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Haluaisin muistuttaa jäseniä myöskin komissiota siitä, että EU on lähinnä rauhanhanke. Voisi muistuttaa mielin myöskin Brysselin rauhan lupauksen, joka oli tulosta konferista mieltään rauha ja hyvinvointi, perusarvot Euroopan unionissa. 22. marraskuuta 2011 tämä konferenssi järjestettiin täällä Euroopan parlamentissa. Tuo aiejulistus pyrkii kannustamaan hankkeita, joilla edistetään rauhaa, kaikkein laajimmassa merkityksissään. Taustalla olivat ihmisarvo, laatu, tasa-arvo ja solidaarisuus, niin kuin Euroopan unionin peruskirjanjohdannossa lukee ja Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan vuonna 2009. Nobel rauhanpalkinto annettiin Euroopan unionille. Se liittyi niihin rauhan toimiin, joihin tänäänkin ehdotettu rauhanrahasto liittyy tarkoituksen luoda tarpeelliset olosuhteet, joita voidaan ryhtyä laimittaisiin toimiin, jotta saadaan rauhaan ja hyvinvointiin perustuva maailma aikaan. Toivon, että seuraavassa parlamentissa ne pitää allekirjoittamaan tämän lupauksen ja ot- saavat täten saada uutta, samalla saada uutta pontta näihin pyrkimyksiin. Kiitos.